Strömmen on valmiina alustavan lausunnon antamaan. Olkaa hyvä. Puhemies, asiasta toiseen. Kiitoksia kovasti arvoisat jäsenet. Tämä on erittäin vakava ja tärkeä aihe ottaa esille tänään. Kuten te tiedätte, maanantaina 28. syyskuuta yli 100 ihmistä sai surmansa Gineassa, Konakrissa, kun Ginean turvallisuusjoukot tulittivat väkijoukkoja, jotka osoittivat mieltään. Ginean kansalaiset olivat kokoontuneet stadionille pääkaupunkiin osoittamaan mieltään oletettua militaarijuntan johtajan herra Mussan aietta ryhtyä asettautua presidenttiehdokkaaksi. Vieläkään ei tunta kuinka monta kuoli. Sotilaat eivät sallineet laskea ruumiita. Tässä vaiheessa me emme tiedä todellista ulottuvuutta tälle äh, tragedialle ainakin 1200 haavoittui ja silminnäkijät ovat osoittaneet, että sotilaat raiskasivat Konakrin kadulla naisia. Väkivaltaisessa sortoyrityksessä monet oppositiosanet vahingoittuvat, haavoittuivat, joutuvat vankilaan. Tätäkään määriä ei tunneta opposition kote, johtajien koteja ta, tutkittiin ja ryöstettiin. Seuraavana päivänä ka- kapteeni Kamara ilmaisi surunvalittelunsa surmattujen perheille ja kävi joidenkin vammautuneiden luona. Oli kahden päivän suruaika ja hän sitoutui tutkimaan väkivallan syitä. Hän otti välimatkaa näihin tapahtumiin, sanoi, ei pystynyt valvomaan sotilashenkilöiden toimintaa, jotka olivat vastuussa näistä hirveistä teoista. EU välittömästi tuomitsi nämä brutaalit, järkyttävät tapahtumat tuli korkealta edustaja Sonalta lausunto, samoin komissiosta julkausmuseuran päivänä meidän pitää korostaa sitä, että vangit vapautetaan ja tutkitaan asia kunnolla, mitä oikein tapahtui. Väkivalta Gineassa sai tuomion koko maailman, la, maailmalta. YK on turvaneuvosto käsitteli viime keskiviikkona tilannetta maassa. AU, Afrikan unioni, tuomitsi tapahtumat ja päätti laatia raportin maassa toimenpiteistä, joihin pitäisi ryhtyä. Ja äh, Länsi-Afrikan talousyhtiö myös toimi tällä tavalla ja vaati täyttä kansainvälistä tutkimusta asiasta. Euroopan parlamentti, kuten tiedätte, tuomitsi vallanvaihdoksen, joka oli epäperuslaillinen epä ja vaadittiin, että ihmisoikeuksia pitää noudattaa ja nopeasti pitää palata perustuslailliseen järjestykseen maassa. EU päätti avata konsultaatiot 96 artiklan mukaisesti kotonun sopimuksessa ja tukea demokraattista siirtymää tai tuki keskeytettiin. Kansainväliset toimijat ovat toimineet meidän kanssamme samassa linjassa. Afrikan unioni myös päätti keskeyttää Ginean jäsenyyden, kunnes se oli palauttanut demokraattisesti valitun parlamentin tai hallituksen maahan. Kansainvälinen yhteysryhmä, jota johtaa Afrikan unioni yhdessä EUn kanssa, perustettiin maaliskuussa sotilasjunta sopi opposition kanssa, että vaalit järjestetään ennen tämän vuoden loppua. Ja tämä antoi meille toiveita demokraattisesta siirtymävaiheesta kapteeni Kamaran toi oman vakuutuksen siitä, että ketkään vallankapauksen tekijät eivät asettaisi ehdolle. Kansallinen neuvosto veisi prosesseja eteenpäin ja laatisi tarvittavat muutokset perustuslakiin, jotta voitaisiin avustaa vaalien järjestämisessä. Mitä me voimme sitten tehdä, jotta voimme estää väkivaltaiset jatkossa? Miten voimme auttaa ginealaisia, kun he pyrkivät legitiimisti rauhaan, demokratiseen kehitykseen? On kolme pääaluetta toiminnassamme. Ensinnäkin meidän pitäisi säilyttää poliittinen painostus Konakin hallituksen, erityisesti mitä tulee kansainväliseen kontaktiryhmään. Kapteeni Kamaran päätös olla asettumatta ehdokkaaksi se, siitä pitää, se pitää kiinni. Sitten Burkina Hason presidentti on avustanut tässä kriisin järjestelyssä. Ja tämä on erittäin myönteinen merkki, samoin kansainvälinen yhteysryhmä ja EU on kiittänyt tästä nimityksestä. Me toivon, että tämä välitystoiminta auttaa siinä, että voimme varmistaa rauhanomaisen kestävän ratkaisun löytämisessä Gineaan. Toiseksi voidaan kohdentaa sanktioita yksilöille, jotka ovat vastuussa väkivallasta. Tätä vaihtoehtoa voidaan vielä tutkia. Meidän pitää koordinoida tällaista toimintaa Afrikan unionin ja muiden kansainvälisten ja kahdenkeskisten kumppaneiden kanssa. Tuleva ministeritason EU-Afrikka-kokous Addis Abebassa ja kokous 14 tätä kuuta ovat myös tärkeitä vaiheita. Meidän pitäisi jatkossakin antaa humanitaarista apua siviiliväestölle ja tukea demokratiaa poliittista siirtymäprosessia. Tämä tietysti riippuu uskottavasta tahdosta ja siirtymävaiheen viranomaisten tahdosta uudelleen alkaa rakentava keskustelu ja vuoropuhelu ja osoittaa selkeitä sitoumuksia sille, että eivät enää tai, että noudattavat kansa, äh, ihmisoikeuksia. Me emme säästä vaivojamme, kun haluamme auttaa ginelaisia tässä ratkaisevassa hetkessä ja olemme päättäneet tukea maata, että se voi palata, demo, palata tilanteeseen, jossa on demokraattinen peruslainen hallitus ja se voi järjestää oikeudenmukaiset vaalit. Ja me vetoamme, että kaikki pidättäytyvät väkivaltaisuudesta ja pitä, pitävät kiinni demokraattisesta siirtymävaiheesta. Kiitoksia. Yksi huomio kollegallemme, kuka halusi sinistä korttia nostaa, voitte tehdä sen, mutta vain parlamentin jäsenille, ei neuvostolle tai komissiolle. Kiitos. Nyt on puhujia poliittisista ryhmistä. Ensimmäinen herra niin on herra Kaczmarek, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, ministeri. Kinean kriisi on laajempi ongelma, joka on monissa Afrikan maissa valitettavasti. Siellä ovat heikot poliittiset instituutiot eikä ole tällaista kansalaisyhteiskuntaa länsimaiden mielessä. Tässä ei pelkästään ole kyse meidän arvoistamme. Tämä on ihan pragmaattisesta syystä tärkeä asia. Usein keskustellaan kehitysyhteistyön tehokkuudesta. Ei ihme, koska me olemme suurin avunantaja ja meidän pitääkin olla kiinnostuneita sen tehokkaasta käytöstä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se fakta, että tehokkuus ei parane, jos avunsaajan maat eivät pysty takaamaan minimiehtoja siitä, että tätä apua käytetään hyvin. Ja nyt on niin, että ilman demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa on vaikea rakentaa. Ranska ei alistanut äh, afrikkalaisia, kuten Kamara väitti. Hän on itse sen tehnyt. Hän on sallinut raiska- raiskaukset ja väkivallan. Meidän kantamme pitäisi olla tässä tiukka ja päättäväinen. Tämä on paradoksi, mutta tilanne on aika yksinkertainen. Emme voi olla reagoimatta näin brutaaleihin toimiin, joita tapahtui Gineassa. Meidän täytyy tässä toimia. Kuten ministeri sanoi, Burkina Fason missio on hyvin tärkeä ja toivotamme hänelle on, onnea ja menestystä tässä. Meidän pitäisi tukea myös Afrikan unionia, joka puhui sanktioiden puolesta, jos valtaa ei anneta siviilikäsiin. Tiedämme Ruotsin osallistumisesta demokratian rakentamiseen. Tiedämme, että sen puheenjohtamaan prioriteetti kehityspolitiikassa. Tiedämme, että hallituksella on sekä kokemusta että menestystä tällä alueella uskon tähän sitoutumiseen että se myös tässä Kinean tapauksessa, vaikka sekin onkin niin vaikea, se tuo hyvää tulosta. Kiitoksia. Kiitoksia paljon, herra Kaczmarek. Ja nyt herra Patrice Tyroli, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Huolestuttava poliittinen tilanne Gineassa vaatii tiukkaa reaktiota EUlta. Niin kuin tiedättekin, 28 syyskuuta 2009 tuulitettiin rauhanomaista mieliosoitus, mielenosoittajia ja yli 150 uhria ja yli tuhat vahingoittunutta tapahtui hirvittäviä raiskauksia. Se on vain kaksi diktatuuria aikaisemmin, kun, kun se tuli vuodesta 1958 itsenäiseksi. Nyt on aika, että tämä hirvittävä noidankehä päättyy EU, sen jäsenvaltiot ja sen toimielimet ovat jo tuominneet kapteeni Kamaran vallankaappauksen joulukuussa 2008 neuvosto käytti kotonuun välintä hyväkseen, jotta vaati viranom- laati viranomaisille Gineassa tiekartan tiellä demokraattiseen järjestykseen. Siinä vaatin erityisesti järjestetään avoimet vaalit kahden kuukauden sisällä ja pitää sitoutua siihen, että kamaran puolueen jäsenet eivät asettaudu ehdokaksi vaaleissa. Mutta Eera Kamaran päätös lykätä vaaleja vuoteen 2010 herätti kysymyksen hänestä omasta ehdokkuudestaan presidentinvaaleissa, ja tämä sitten synnytti tämän tilanteen. Tämän takia mielenosoitus, joka veresti murskattiin, se pyrki juuri pyytämään juntalta sitä, että se pitäisi kiinni sitoumuksistaan. Konakrin vallanpitäjien reaktio selvästi odottaa, osoittaa, mitkä sen aikomukset ovat. He haluavat poistaa kaikenlaisen demokraattisen oppositiotoiminnan, jotta pysyvät itse vallassa kansainvälinen yhteisö tuomitsi yksimielisesti nämä toimet, samoin Ginean hallinnon oltiin järkyttyneitä tästä murhaamisesta ja komissio aivan oikeasta, oikeasta syystä oli hyväksymättä kaastussopimusta Ginean ja EUn välillä tällä hetkellä ja kun otetaan huomioon viimeaikaiset tapahtumat, Euroopan parlamentti haluaa tietää, minkälaisia päätöksiä neuvosto aikoo nyt tehdä. Ensinnä neuvosto, aikooko se perustaa kansainvä- vaatia kansainvälisen tutkimuskomitean asiasta. Millä tavalla se aikoo reagoida? Miten se valvoo hallinnon sitoumuksia järjestää vapaat avoimet vaalit mahdollisimman nopeasti ja ilman, että kapteeni Kamara tai joku muu hänen puolueensa jäsen osallistuu vaaleihin kotonun sopimuksen mukaisesti, minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä juntan suhteen lopuksi? Minkälaisia konkreettisia sitoumuksia neuvosto on tehnyt, jotta voi tukea eri aloitteita, joita kansainvälinen yhteisryhmä on ehdottanut? Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Nikola Rinaldi, kaksi minuuttia. Eh, cari colleghi, eh, signora Kiitos puhemies, arvoisat eh, kollegat, rakas Cecilia. Ensinnäkin haluaisin puhua niiden afrikkalaisten puolesta, jotka kuuluvat tähän liberaaliin verkkoon. Me tapasimme viime viikolla että me haluamme puhua tästä Ginean tilanteesta muun muassa Ginean liberaalipuolueen puheenjohtajan kanssa. Myös hän on joutunut väkivaltaisuuksien kohteeksi. Kun on kysymys näistä asioista, jotka jo Ruotsi puheenjohtajamaana täällä otti esiin, niin meidän vaatimuksemme ovat seuraavat. Afrikan unionin täytyy huolehtia siitä, että vangit vapautetaan. Sen lisäksi pitää vaatia vapaita vaaleja. Ja kolmanneksi täytyy olla tällaisia kohdennettuja sanktioita. Meidän täytyy antaa hyvin selkeä signaali ja merkki. Ja nähdä nämä järkyttävät rikokset, joita on tehty. Ja neljänneksi me ALDE-ryhmä äänestimme kalastusvaliokunnassa kalastussopimusta vastaan, koska me haluamme mahdollisimman pitkälle blokerata tätä sopimusta. Meistä tämä on tärkeä päätös ja osoitusneuvostolle. Ja lopuksi meidän täytyy myös antaa tukea uhreille ja erityisesti niille naisille, joita on raiskattu. Ja mitä tulee oikeudelliseen kysymyksiin, niin ei pidä käynnistää ainoastaan kansainvälistä tutkimusta, vaan täytyy olla myös kansainvälinen rikostuomioistuin mukana. Niin, että ne, jotka ovat äh, joutuneet uhreiksi, he saisivat oikeutta. Oikeutta on annettava. Täytyy huolehtia siitä, että tällaisia rikoksia äh, ei jätetä rankaisematta. Now, Madame Nyt Rova Jolie. Kaksi minuuttia. Monsieur le Président. Puhemies, arvoisa ministeri, hyvät kollegat. Emme voi olla hiljaisina näiden dramaattisten tapahtumien edessä, jotka tapahtuivat Kiinassa viime viikolla. Väkivalta, jolla oppositio ja jäseniä ja naisia kohtaan oli todellakin tuomittavaa, järkyttävää. Haluaisin osoittaa tässä tukea uhreille ja heidän perheilleen monet heistä vieläkin odottavat, että saisivat läheistensä ruumiit, jotka junta takavarikoi, jotta peittelisi massamurhan jälkiä. Neuvoston ja komission aloitteesta ja myös parlamentti voi reagoida ja antaa vahvan viestin Ginean hallitukselle – voimme keskeyttää tai estää kalastussopimuksen Ginean kanssa. Siitähän pitäisi äänestää seuraavassa täysistunnossa. Kehitysyhteistyön valiokunta viime vuonna yksimielisesti antoi kielteisen kannan kalastussopimukselle Ginean ja EUn välillä. ja halusi olla antamatta varoja ei voida antaa eurooppalaisia varoja, jos ei oteta huomioon kalavaroja tai vaikutuksia paikalliseen väestöön, mutta nämä hiljattaiset tapahtumat saavat meidät pelkäämään, että tässä tullaan toimimaan äh, Ginelaisen vastaan. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti ei voi antaa myönteistä kantaa kalastussopimukselle Ginean kanssa, vaikka vaikkakaan vielä ei tunta uhrien määrä. Tämä olisi väärä viesti, joka lähettäisiin Kinean hallitukselle. Tämä olisi todellinen skandaali, johon en ainakaan halua osallistua. Kiitoksia. Merci. Next speaker on... Kiitoksia. Seuraava listallani on Rova Vergia, kaksi ja puoli minuuttia. Monsieur le Président, mesdames, Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Olen uusi parlamentin, niin kuin monet muutkin, ja järkytyin tai, tai minua hämmästytti ihmisoikeuksien asema tässä salissa ja äh, puhemies Pusekin kannat. Johdin äänestyslistaa Ranskassa ja se johtuu siitä ennen kaikkea, että olen aktiivisti ihmisoikeuskysymyksessä tässä mielessä. Ginean tapahtumat eivät voi jättää minua kylmäksi, koska tässä on kyseessä ihmisoikeuksien puolustajat, aivan erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajat, jotka jotka joutuivat väkivallan kohteeksi, joita murhattiin, raiskattiin. Yli 200 ihmistä tapettiin, yli tuhat ihmistä loukkaantui, niin kuin ruokaministeri te sanoitte, yhdessä päivässä ainoastaan. Ja sorto jatkui seuraavana päivänä jatkuu vieläkin. Kuitenkin nämä ihmiset, kuten sanottiin, rauhanomaisesti osoittivat mieltään ja muistuttivat herra Kamaraa hänen omista sitoumuksistaan. On aivan selvää ja kiistatonta todistusaineiston varassa, että valtaa lähellä olevat tahot, toisin kuin kapteeni Kamaran väittää, ovat tehneet näitä hirvittäviä vääryyksiä. Tilanne on epäselvä, epämääräinen, mutta kansalaisyhteisö mutta siellä vaaditaan apua kansainvälistä yhteystä viime kuukausina. Kans, kansallinen neuvosto on la, laatinut suuren prosessin ja se on toiminut esimerkiksi tässä Afrikan maassa. Se on tukeutunut sitoumuksiin, joihin herra Kamara on itse sitoutunut uutiset Kiinasta ovat huolestuttavia ja järkyttäviä täällä Euroopan parlamentissa. Me emme voi tyytyä puhumaan asiasta. Tämä, tätä keskustelua käydään meidän pyynnöstämme. GUE-ryhmä on pyytänyt tätä, mutta meidän pitää mennä pidemmälle. Me vaadimme, että tuomitaan selväsanaisesti mielenosoituksen tukahduttaminen te puhuitte kohdentusta sanktioista, rouva ministeri, voisitteko te sanoa tästä hiukan enemmän meille? Pitää lopettaa välittömästi vainoaminen ja vapauttaa pidätetyt. Pitää saada aikaan kansainvälinen tutkimuskomitea, joka tutustuu tilanteeseen uskoakseni. Rouva komisteri, näin olisimme oikealla tiellä, mutta voisitteko kertoa tästäkin tarkemmin meille? Te sanoitte myös, että kaikki apu on keskeytetty paitsi humanitaarinen elintarvikeapu. Tämä on mielestäni aivan minimi, mutta miten voidaan konkreettisesti tukea demokratisia siirtymävaihetta? vaihetta? Me haluamme, herra puhemies, että äänestetään päätöslausunta ensi Sarsbukin istunnossa, jotta parlamentti ei tyydy pelkkiin puheisiin, vaan kirjaa ylös päätöksen, niin kuin se teki viime tammikuussakin. Toistan vielä, että tämä on kiireinen asia. Järjestöt paikan päällä varoittavat meistä äh, etnisten konfliktien ritkistä ei pidä odottaa uutta Ruandaa, jotta reagoisimme tähän tilanteeseen. Ihmisoikeuksia pitää puolustaa Afrikassa niin kuin muuallakin maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt herra Skota on pyytänyt puheenvuoroa, mutta en näe häntä täysistuntosalissa. Jos näin on, niin annan puheenvuoron rouva Ronsulille. Olkaa hyvä. Ringrazio, signor Presidente. Cari colleghi, il... Kiitos Hyvät kollegat, ministeri Malmström kuvaili tilannetta Kineassa oikein hyvin. Siellä on ollut suuria kovia taisteluita viime aikoina, kun kansalaiset ovat osoittaneet mieltä ja silloin heitä kohtaan harjoitettiin väkivaltaa. Jos ei ole samoja poliittisia ajatuksia kuin hallituksella niin äh, silloin ihmisiltä voidaan poistaa heidän oikeudet ja oikeus on asia, mitä pitää kaikilla ihmisillä olla. Tästä voi tulla kansanmurha, mikäli ei ryhdytä äh, toimenpiteisiin. Viime viikolla tuo, parlamentti tuomitsi Ginean viranomaisten väkivaltaisen toiminnan. Ja se tuomittiin rikoksena ihmisyyttä vastaan ja 157 ihmistä kuoli näissä väkivaltaisuuksissa. Ja opposition jäsenet ovat kääntyneet ulkomaailman puoleen saadakseen apua ja suojaa. Mutta kamara vastusti 5. lokakuuta rauhan turvajoukkoja. Ja hän oli sitä mieltä, ettei kenenkään tulisi sekaantua maan sisäisiin asioihin. Minusta tämä kuitenkin täytyy tuomita. Sen lisäksi on esimerkiksi ei ole annettu naisille ja lapsille heidän oikeuksia. Ei ole mahdollista, että me vain vaadimme oikeusvaltiota sinne. Minun mielestäni meidän täytyy yksimielisesti toimia ja ryhtyä toimenpiteisiin niin, että Ginean kansalaiset voisivat saada takaisin perusoikeutensa kotimaassaan, kuten demokratian ja vapauden, vaikkakin minun henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että kaikki ihmiset, jotka ovat joutuneet tällaisen tragedian kohteeksi, ovat sydäntäni lähellä. One and a half minute. Kiitoksia sitten Rouva Lövin puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisat jäsenet Rova Malmström. Minä olen kalastusvaliokunnan jäsen ja olen käynyt Gineassa, joten olen seurannut tätä kysymystä hyvin läheisesti. Ensinnäkin minusta on huomattavaa, että Euroopan unioni jatkaa kalastussopimustaan Ginean kanssa sen vuoksi, että se tehtiin entisen hallituksen kanssa kaksi viikkoa ennen äh, vallankaappausta. Joten sopimus tehtiin laillisen hallituksen kanssa ja nyt siellä on tällainen roistohallitus. USAn ulkoministeri Hillary Clinton sanoi eilen hyvin avoimesti ja kehotti Musaka Maaraa eroamaan ja koko hänen hallitustaan eroamaan. Ja minä ymmärrän, ja minusta tämä on minimivaatimus. Ja minusta olisi häpeäksi Euroopan parlamentille, jos me kahden viikon kuluttua äänestämme tämän Ginean kalastussopimuksen puolesta, jossa on kysymys kuitenkin yhden miljoonan euron suuruista summasta. Ja siinä on kysymys 25 eurooppalaisen aluksen tonnikalastuksesta. Kyllä minusta nämä kalastusalueet voivat etsiä muita kalastusalueita, koska ei EU voi hyväksyä tällaisia diktatuureja, jotka teurastavat kansalaisensa avoimella kadulla. Pitäisikö meidän antaa rahaa näille ihmisille. Se on ihan väärin. Tämä näkyy myös äh, komission tekemästä arviosta aikaisemmasta sopimuksesta. Ei ole mitään aavistustakaan, mihinkä aikaisemman kalastussopimuksen rahat on käytetty, ja se koskee edellistä hallitusta, ja tuskinpa tämä uusi hallitus yhtään sen parempi on. Ja sen vuoksi ehdotankin, että kalastussopimusta ei jatketa, ja että EU yhdessä USAn kanssa vaatii hallituksen eroa. Kiitoksia. Kysymys on selkeä. Nyt on menettelymä puhujalistaa. Herra Preda siellä nostaa kättään. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș să spun și eu că consider violențele... Omasta puolestani haluaisin sanoa, että väkivaltaisuudet Gineassa ovat todella tuomittavia. Kaksi vuotta sitten ulkoasiainministeri Ranskasta ilmoitti, että Kamaraa epäillään siitä, että hän oli osallisena päätöksessä suorittaa kansanmurha. Tämä on erittäin vakavaa. Mutta mikä on näiden jännitteiden taustalla se seikka, että Kamara haluaa ikuisesti pysyä vallassa Gineassa? Hän ei halua minkäänlaista poliittista oppositiota. Näin ollen olen tyytyväinen siihen, että Burkina Fason presidentti Blaise Compaora, joka, jolla on paljon kokemusta välittäjätoiminnasta, koska hän on ollut tässä roolissa useissakin konflikteissa Afrikassa, joten olen tyytyväinen siitä, että hänet on nimitetty välittäjäksi ja meidän pitää tukea häntä myös. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin aikataulun puheenjohtajan odottamista. Sitten herra Davis seuraavana. President, I must correct Mrs. Jolly when she... Puhemies, täytyy korjata Jolie, kun sanoi, että kalastusvaliokunta äänesti kumppanuussopimuksen hyvättymisestä yksimielisesti. Itse asiassa ero oli vain yksi ääni hämmästyttävää, kun EPP äänesti, että tämän sopimuksen Sopimus satoja tuhansia euroja tulee, euroja tulee tämän hallinnon käsiin, jotta, saa, jotta me saisimme tonnikolaiselta rannikolta. Tämä on äh, aika outo diili. Ministerin mahdolliset sanktiot mainitsi. Lisätäänkö tämä nyt listaan ja annetaan antaa nyt sen vaikutuksen, että yrittää, että tämä kumppan, kumppanussopimus nyt se laitetaan hyllylle. Morvai Kristina, Kiitoksia ihmisoikeusasianajajana, jolla on lähes neljäs vuosisata kokemusta kansainvälisesti ja kotimaan kokemusta Unkarissa, niin haluan joka kerta, kun on tilaisuus korostaa sitä, että EU täytyy seisoa ihmisoikeuksien takana kautta koko maailmassa. Tämä olisi toivottavaa, mutta on erittäin tärkeää toimia uskottavalla tavalla, ja jotta näin voidaan tehdä, meidän pitää puolustaa ihmisoikeuksia rajojemme sisällä myös, ja myös EU-järjestelmässä, niin kuin mainitsin useita kertoja viimeisen kolmen kuukauden aikana, Libe-valiokunta, kansanvapauksien valiokunta parlamentissa, Rovakinka Kös, joka oli ennen hallituksen jäsen, ja kutsumme sitä silmään ampujan hallituksi. Siellä ammuttiin 2006 kansalaisia varmasti kadulla ja ihmisoikeuskriisi on ollut vallalla siitä lähtien Unkarissa, EU ei tee yhtään mitään. Ja meillä on kuitenkin varapuheenjohtaja omasta maastamme live-valiokunnassa, joka toimi tänä aikana. Ennen kuin tätä asiaa vakavallisen tarkastelemme, kukaan ei usko, että toimme uskottavalla tavalla ihmisoikeusasioissa. Thank you. Anybody else who would like... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron Malmströmille, jotta hän voi tehdä yhteenvedon keskustelusta ja vastata kysymyksiin. Again, thank you to the Kiitos puhemies. Kiitos Euroopan parlamentille siitä, että otitte tämän esityslistalle. Tämä on hyvin tärkeä ja vakava aihe. Ja kuten varmasti ymmärsitte minun alustuksestani, niin me olemme yhtä lailla huolissamme näistä kauheista ihmisoikeusrikkomuksista, mitä Gineassa on tapahtunut, ja olemme hyvin huolissamme siitä, että ihmisiä pidetään vangittuna yhä vielä, ja olemme vaatineet täyttä tutkimusta siitä, mitä on tapahtunut, ja myös vankien vapauttamista. Minä uskon, että me voisimme sanoa, että Euroopan unioni on hyvin selkeä. Me olemme tuominneet tapahtumat sekä herra Solanan että De Hyhtin nimissä sekä puheenjohtajuuden nimissä ja myös Euroopan parlamentin AKT-ryhmä on tästä tehnyt julkilausuman. On erittäin hyvä, että Euroopan unioni on yksimielinen ja päättäväinen tässä tuomitsemisessaan. Me teemme läheistä yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa niin, että kansainvälinen yhteisö voi tuomita ja toimita koherentilla, johdonmukaisella tavalla, koska se on ainoa tapa harjoittaa painostusta. Meillä on kansainvälinen yhteisryhmä, me olemme nimittäneet sovittelijan, joka on Burkina Fason presidentti. Tämä on erittäin hyvä asia. EU on tämän kontaktiryhmän jäsen. Ja yhdessä tämän kontaktiryhmän kanssa, jossa myös USA on jäsen, me olemme vaatineet kapteeni Kamaran eroa koko yhteisö on pyytänyt tätä. Olemme valmiita vastaamaan ja keskustelemaan myös muista sanktioista ja kysymyksistä. Uskomme, että voimme vaikuttaa enemmän, jos toimimme yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa. Me, meidän on keskusteltava edelleen kansainvälisten tekijöiden kanssa, millä tavalla koordinoida näitä sanktioita, jotta voimme saada niistä maksimaalisen vaikutuksen yhdessä Afrikan unionin yhteysryhmän ja USAn kanssa ja niin edelleen. Kuten sanoin, meillä on avoimia konsultaatioita artiklan 96 kotonon sopimuksesta perusteella, ja me olemme jäädyttäneet kaiken kehitysavun paitsi humanitaarisen avun kalastuksesta, voisiko tämä olla osa tai ei. Kyllä minä ymmärrän, mitä te sanotte, ja voin vain rohkaista teitä jatkamaan keskusteluta komission kanssa, koska komissio on vastuussa EUn kalastuspolitiikasta. Me keskustelemme aiheesta myös komission kanssa. Olen pahoillani, että komissio ei ole paikalla. Me tulemme jatkamaan yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa, jatkaa painostamista ja vaatimaan täyttä tutkimusta ja toivon mukaan saamme sitten jonain päivänä vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit Gineaan. Kiitoksia. Thank you very much, Madam Malmström. Kiitoksia Rova Malmström ja tästä myöskin kärsivällisyydestä, että koko iltapäivänä osan iltaa vietitte täällä. Voi nähdä, että ei vielä pitkän aikaa sitten olette jäsen täällä talossa ja tästä ympäristöstä pidätte kovin, joten vielä kerran kiitoksia. Nyt keskustelu on päättynyt. Ja tulemme minuutin puheenvuoroihin. 30 minuuttia tälle on allokoitu, joten pidättäytykää minuutissa. Rova Baseskulle puheenvuoro. Salutăm semnarea acordului privitor la proiectul Nabucco. Puhemies, olen tyytyväinen tästä sopimusta koskee Nabucco-projektia.